varojen käyttöönotosta Irlanti ja marrasku 2009 tulvat. Nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Me äänestämme nyt Bögen mietinnöstä, hyvät naiset ja herrat. Äänestys on edelleen käynnissä. Kyseessä on nimenhuutoäänestys. Äänestäkääpä nyt. Äänestys on nyt päättynyt. Hyväksytty. Lämpimät onnittelut, herra Böge. Seuraavaksi äänestämme rouva Materan mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto. Aivan ensiksi herra Harton. Olkaa hyvä. Fonds van Nederland gelukkig nog op de agenda. Rastan collega... Niin, puhemies, EPPn eh, e Daul on esittänyt ehdotuksen, jossa tämä 6 prosentin EU-osuus tulisi maksettavaksi ja PVV-puolue ei hyväksy tällaista toimintaa. Alankomaat äh, jäsenvaltiona on todella järkyttynyt tästä toiminnasta. Αυτό είναι ακριβώς το σημείο το οποίο συζητήθηκε χθε και έχει κλείσει συζήτηση. Niin, tästähän keskusteltiin eilen ja keskustelu on jo päättynyt. Jaha, olkaa hyvä. Herra Daul vielä. Oui, Hyvät kollegat, me olemme päättäneet viimeisessä puheenjohtajakokouksessa, että esityslistalle tänään laitetaan Matteeran mietintö. Kukaan ei pyytänyt, ettei sitä asetettaisi sinne. Ainut asia, missä nyt haluan esittää kysymyksen puhemiehelle, voidaanko tällaisen yksittäisen henkilön kohdalla käydä tällaista keskustelua, niin kuin meillä on ollut tapana viiden vuoden ajan, ajan tehdä torstai-aamuna meidän täytyy puheenjohtajakokouksessa päättää tästä työ, työskentelymuodon muutoksesta. Tämä on ainut asia, jonka haluan tuoda esille tässä yhteydessä. Siinä tapauksessa me jatkamme nyt äänestystä. Kyse on todella siis Materan mietinnöstä Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto. Rova Matera oli pyytänyt puheenvuoroa. Pitääkö tämä paikkaansa? Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja hyvät kollegat. Tänä päivänä meidän pitää äänestää Hollannin avustuspaketista, joka on pyytänyt Euroopan globalisaatiorahaston käyttöönottoa 10,5 miljoonan euron edestä. Tällainen varojen siirto unionin taseessa tehdään normaalin menettelyn kautta, mutta avun pyynnöt kasvavat jatkuvasti ja sen takia 2011 vuoden äh, budjetin lykkääminen uhkaa näiden mobilisoinnin. Jos tämä ei olisi mahdollista tehdä näitä siirtoja ja suorittaa näitä maksuja, niin tässä nimenomaisessa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa Euroopassa parlamentti haluaa toisenlaista vastuuta jäsenvaltioiden tahoilta, jotka neuvostossa ovat vastustaneet tiukkaa, tiukan budjetin hyväksyttää, sy, hyväksyntää Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia teille. Sydämelliset kiitokset. Ja nyt todella nimenhuuto äänestys tästä Rova Materan mietinnöstä. Ensin Nord Brabant ja Zuid Holland. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraavaksi. Seuraava Rouva Materanne, mietintö, jossa jälleen on Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta kysymys. Tällä kertaa Drente, edelleen Alankomaat. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraava mietintö on sekin rouva Materan mietintö jälleen Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, nyt Limburg. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Jälleen Rova Materan mietintö, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto, Helderland ja Ove Reissel. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraava äänestys Rova Materalta Euroopan globalisaatiorahastovarojen käyttöönotto Nord-Holland ja Utrecht. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seuraava mietintö Rova Materalta, Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönoto Nord-Holland ja South-Holland. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sydämestä onnittelut, Rova Matera. Seuraava esityslistan kohta on äänestys herra De Castron mietinnöstä, jossa kyse on Saksan alkoholimonopolin puitteissa myönnettävästä tuesta. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut, herra De Castro. Seuraava mietintö on herra Moreiran mietintö tullittomuuden myöntäminen tietyille farmaseuttisille vaikuttaville aineille, joilla on maailman terveysjärjestön yhteisen kansainvälisen nimistön mukainen nimi. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Lämpimät onnettelut, herra Moreira. Seuraava mietintö on herra Roililta. Kyse on EUn ja Ukrainan tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava mietintö on sekin herra Roililta. Kyse on siis suosituksesta EUn ja Färsaarten hallituksen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskeva sopimus. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi jälleen mietintö. Suositus herra Roililta. Kyse EUn ja Japanin hallituksen sopimustieteellisestä ja teknologista yhteistyöstä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava mietintö. E, jälleen tällainen suositus sopimukseksi EUn ja Jordanian välillä. Puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Lämpimät onnittelut, herra Oil. Nyt äänestämme rouva Patraun Nevesin suosituksesta EUn ja Salomonsaarten kalastuskumppanuussopimus. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Onnittelut teille. Seuraava mietintö on herra Kasan mietintö. Kyse on yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä ja yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevasta velvoitteesta soveltamisajan osalta. Nimenhuutoäänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Lämpimät onnittelut. Seuraava mietintö on herra Baltsin mietintö, EKPn vuosikertomus 2009 äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Siirrymme eteenpäin. Herra Eilerin mietintö. Siviili- ja sotilasyhteistyö sekä siviili- ja sotilasvalmiuksien kehittäminen. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sydämestä onnittelut. Seuraavana on vuorossa Rova Bilbao Barandikan mietintö. Biskajanlahden sardelikantaa ja kyseistä kalakantaa hyödyntävää kalastusta koskeva pitkän aikavälin suunnitelma. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa. Rova Bilbao, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Halusin vain sanoa, että minä kalastusvaliokunnassa äänestin tätä mietintöä vastaan, koska minusta jotkut tarkistukset, joita tälle sektorille tehtiin, eivät tulisi hyväksytyksi. Mutta minusta on tärkeämpää, että sektorilla on pitkän aikavälin Sardellin suunnitelma ja pyydänkin, että neuvosto ottaa huomioon, että tässä on ollut niin paljon vastahakoisuutta ja kun otetaan parlamentin kapasiteetti Lissabonin sopimuksen myötä, niin asetettaisiin päivämäärä, jolloin aloitetaan neuvottelut, jotta voidaan tätäkin hanketta viedä eteenpäin parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Hyvä. Nyt kuitenkin äh, tarkistukset 1.36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin, näin muutettu ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nimenhuuto äänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty. Sydämestä onnittelut, rouva Pilvao. Esityslistan mukaisesti siirrymme nyt äänestämään äh, herra Kälkerin mietinnöstä. Kyse on piikkimakrillin läntisen kannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotinen suunnitelma. Meillä on koko joukko muutosesityksiä valiokunnalta. 1-8, 10-19 ja 21-28 tarkistukset. Esittelijä on pyytänyt puheenvuoroa, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Huomaan, että tarkistus 29 on vedetty pois sosialistien taholta syistä, joita en voi ymmärtää, joten senpä takia varmistaakseni, että voimme äänestää tästä Alden ryhmän puolesta, vahvistan, että me otamme tämän tarkistuksen kontollemme. Pyytäisin jäseniä miettimään sitä seikkaa, että sikäli kun kaikki eivät välttämättä ymmärrä sitä tiedettä, mikä tämän takana on, niin jos emme hyväksy sosialistien tarkistusta tai EPPn tarkistusta, se tarkoittaa sitä, että me toimimme tiedemiesten neuvoa vastaan. Ja me luomme sellaisia kalastusalueita, globaaleja kalastusalueita, joissa puhutaan yhtenäisistä yhdestä ainoasta kannasta, joten äänestäisimme EPPtä vastaan ja hyväksyisimme sosialistien mietinnön ja sosialistit ovat vetäneet tämän tarkastuksen pois syystä, jota en ihan ymmärrä. Ehkäpä siksi, että ajattelivat olevansa enemmän etelä-eurooppalaisia. Point. Siis äh, 157 5 kohdan mukaisesti otatte niminne tarkistuksen 29 sellaisena kuin se on äänestyslistalla, joten tästä on toimitettava äänestys. Hyvä. Ja todella tarkistukset 1-8, 10-19 ja 21-28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 ja 31 ovat identtiset äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt. Ahaa, no tarkistetaan tämä äskeinen vielä koneellisesti. Hyvä on. Äänestys on alkanut. 30.31. Äänestys on päättynyt. hyväksytty. Ja nyt tarkistus 9 raukeaa ja 29 ja nyt muutos, näin muutettu esitys puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja seuraavaksi nimenhuutoäänestys päätöslausumaesityksestä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut herra Gallagher. Esityslistalla on nyt herra Grobarczykin mietintö, saaliin arvon keinotekoisen korottamisen kielto sekä Kampela ja Piikkikampelan pyyntiä koskevat rajoitukset Itämeren pelttien ja Juutirauman vesialueilla. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esitys näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Lainsäädäntöpäätösalusuma esitys nimenhuuto äänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut esittelijällemme. Seuraavaksi Joao Ferreiran mietintö tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käyttö vesiviljelyssä. Tarkistus 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja nyt näin muutettu esitys puolesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt äänestys lainsäädäntöpäätöslausumaesityksestä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sydämestä onnittelut esittelijälle. Parhaat kollegat, te tiedätte, että kello 12 järjestetään juhlaistunto. Georgian presidentti on vieraanamme ja äänestys Rapkain mietinnöstä aloitetaan ja kaksi viimeistä äänestystä toimitetaan sitten Georgian presidentin puheen jälkeen. No niin, ja kiitoksia siitä, että tämän saatoitte näin hyväksyä. Arvostan kovasti tätä elettänne. Ja nyt todella tämä rapkainen mietintö. Tähän on joukko tarkistuksia 1, 12 ja niin edelleen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Eikä tarkisteta yhtään mitään. Tai jos haluatte minun äh, tässä hukkaavan aikaa, niin tehdään si- sitten niin. Tarkistus 12 äh, puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 22 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 25 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten 33 ja 31 ovat rauenneet, joten tarkistus 39 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 27 on rauennut, joten tarkistus 28 nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 34 on rauennut, joten vuorossa 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. No, tarkistetaan tämä nyt ihan vain vaikka ajan hukkaamiseksi. Minä sanoin, että se oli hylätty, mutta tarkistetaan sitten. Kyseessä siis 38. Äänestys päättyy. No, niin kuin sanoin, hylätty. Nyt tarkistus 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 30 on rauennut, joten näet tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 on rauennut, tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin. 32 oli mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan sitten. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten ehdotus näin muutettuna puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nimenhuutoäänestys esityksestä Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut eh, herra Kapkai ja nyt eh, keskeyttämme tämän istunnon hetkeksi. Odottamme eh, vierastamme Georgian presidenttiä ja hänen puheensa jälkeen jatkamme äänestyksiä. Kiitos.